Herr Präsident! Näin istunto on jälleen avattu. Eilisen istunnon pöytäkirjaa hyväksytyt tekstit ovat saatavilla ja onko niihin huomautettavaa? Ei näitä olevan, joten pöytäkirja on näin hyväksytty. Seuraava kohteessa listalla ovat keskustelu eh, ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia aloitamme oikeuksien puolustajien ja oppositiohtajien tilanteesta Kambodsassa ja Laosissa. Keskustelussa